Okay, I think we've got enough members here so we can start. Um... No niin. Minusta tuntuu, että meillä on täällä riittävästi jäseniä. Voimme ehkä aloittaa. Voisimmeko ensin hyväksyä esityslistan? Kukaan ei vastusta. On ikävä, että joudun kertomaan kolmikanta neuvotteluista lähes tyhjälle salille, mutta kiinnostuneet joutuvat näitä selvittämään, mutta puheenjohtajan ilmoitusasioissa – vuoden 2013-2017 tilasto-ohjelmassa neuvottelut on saatu päätökseen. Joten 73 säännön mukaan kerron teille tämän tiedon. Lopulliset viimeiset kysymykset hoidettiin kirjallisen menettelyn kautta. Meillä on nyt kompromissineuvoston kanssa, jos kukaan ei vastusta ryhmistä tämän kokouksen aikana, niin kompromissi mietintöluonnos esitetään täysistuntoon tammikuussa. Kiittäisin Edward Sikluna, joka on hoitanut tätä asiaa. Pääomavaatimusdirektiivistä. Meillä on käyty paljon kolmikantaneuvotteluita Strasbourgin viikon aikana on keskusteltu kysymyksistä, jotka liittyvät esimerkiksi kriisinhallintaan ja me Olemme nyt ottaneet esiin kaikki avoinna olevat kysymykset ja antaneet eri tahoille mahdollisuuden tehdä ehdotuksia tekniselle työryhmälle ja seuraava neuvottelupäivä on 12. päivä marraskuuta. Toivomme edelleen, että tämä asia saadaan silloin päätökseen. Vihreän viikon aikana Ekon kävi Italian matkalla. Matkaa johti varapuheenjohtaja Stojan Hyviä keskusteluita käytiin monien julkisten ja yksityisten edustajien kanssa, parlamentaarikkojen kanssa ja yleensä tavattavien sääntelyviranomaisten edustajien kanssa. Kysymykset liittyvät Italian talouteen. Lehdistötiedotte on jaettu. Siinä on yksityiskohtaisempaa tietoa. Jos haluatte lisää yksityiskohtia, haluaisin myöskin kertoa, että varapuheenjohtaja toisti kutsun valiokunnalta, että voitaisiin käydä, käydä valiopuhe, anteeksi, vuoropuhelua valtiovarainministerin kanssa. Ehkä vielä tämän vuoden aikana. Tässä puheenjohtajan ilmoitusasiat. Hienoa, että voimme siirtyä nyt keskustelemaan kansainvälisen tilinpäätöstandardilautakunnan puheenjohtaja Hans Hogevostin kanssa. Tämä on teidän ensimmäinen käyntinne täällä. Minua on kiinnostanut nämä tilinpäätöstandardit hyvin pitkään. Ne ovat hyvin tärkeitä ajatellen talouskriisiä, pankkien vakautta ja niin edelleen, joten tervetuloa tänne valiokuntaan. Saamme lyhyen esityksen 10-15 minuuttia ja sitten siirrytään kysymyksiin. Pahoittelen sitä, että täällä on näin heikosti jäseniä paikalla, mutta kaikilla on aina omassa työssä niin paljon, että on vaikea lähteä hakemaan vielä lisää tehtäviä, mutta teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Kuten aina, on todella hienoa, että voin olla täällä hyvin tärkeässä parlamentissa. Erityisesti täällä muutama jäsen sanoi, että mutta kuitenkin täällä on todella tilinpäätöstandardien faneja lähinnä. Tämä on monimutkaista asiaa, monimutkaista, mutta äärimmäisen tärkeää. Talous- ja rahoituskriisi on osoittanut sen, miten valtavasti tarvitsemme rahoitusmarkkinoille avoimuutta, ja tämä on ihan keskeistä meidän työssämme. Meidän standardimme huolehtivat siitä, että tilinpäätökset ovat verrattavissa keskenään ja avoimet kautta maailman – eläkerahastot ja muut yhteisösijoittajat tarvitsevat mahdollisuuden investoida turvallisesti kautta maailman. meidän standardimme antavat sitä suojelua, jota sijoittajat tarvitsevat. Monikansalliset yritykset haluavat myöskin huolehtia siitä, että tilinpäätökset voidaan tehdä kaikessa kansainvälisessä toiminnassa samojen sääntöjen mukaan. Säätelijät ja politiikan päättäjät haluavat tasavertaiset mahdollisuudet rahoitusalan tilinpäätökseen ja siksi – G20 on tukenut IASPn työtä ja toivonut, että nopeasti päästään kohti globaaleja tilinpäätöstandardeja. Näin on esitetty monet kerrat. Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana edistystä kohti tällaisia globaaleja standardeja on saatu merkittävästi aikaan. Meillä on nyt yli sata maata, jotka käyttävät IFRS, mukaan lukien kaksi kolmannesta G20-maista ja noin puolet Fortune Global 500 yrityksistä – käyttävät nyt IFRS. Tämä parlamentti muutti tai teki tärkeän päätöksen vuonna 2002 sitä, että haluttiin käyttää näitä standardeja vuodesta 2005 ja näin todella päästiin liikkeelle. Tämä on todella oiva esimerkki siitä, miten Eurooppa on ollut johtoasemassa Eurooppa lähti etunenässä mukaan, sitten seuraavasivat muut. Lähes kaikki Eteläistä Amerikasta on nyt mukana Meksiko ja Kanada Pohjois-Amerikassa. Yksi maa siinä välillä vielä vähän epäilee. Karibian alue, Australasia, monet asian kasvavat taloudet, suurin osa Afrikasta ja tietenkin Eurooppa, mukaan lukien ei-EU-maat, kuten Venäjä ja Turkki. Kaikki käyttävät näitä samoja IFRS-standardeja. Emme voi jättää huomiota sitä, että muutaman tärkeän talouden, talousalueen pitäisi, tai talousvaltion pitäisi vielä sitten käyttämään näitä standardeja. Entä sitten meidän organisaatiomme kansainvälinen tilinpäätöstandardilautakunta, IASP, olemmeko nyt todella valmiita laatimaan standardeja? Viimeksi kuluneiden muutaman vuoden aikana on tehty paljon – jotta voitaisiin parantaa meidän toimintatapojamme. Vuonna 2009 luotiin valvontakomitea, jossa on mukana julkisia viranomaisia, Euroopan komissio, SEC ja kansainvälinen arvopaperimarkkinavalvojen yhteistyöjärjestö IOSKO. Ja myöskin tällaiset toimitsijamiehet, entä valvojat. Me olemme sitä mieltä, että tämä valvonta on erittäin tärkeää. Me olemme tilivelvollisia se viranomaisille ja tämä on hyvä täydentävä tekijä meidän riippumattomalle toiminnallamme. Tämä sopii meille oikein hyvin. Euroopan intressit ovat täysin esillä kaikilla kolmella tasolla meidän organisaatiossamme. Tällä hetkellä Euroopalla – on noin kolmannes IASBssä ja noin yksi kolmannes näistä toimitsijamiehistä. Puheenjohtajana minä itse ja toimitsijamiesten puheenjohtaja Michel Prada ovat eurooppalaisia. Ja jota tässä valvontavaltakunnassa edusta komission jäsen Barnier. Tällaisia yhteisiä kokouksia meillä on ainakin kerran vuodessa, eli meillä on hyvin läheiset suhteet ja valvontalautakunta saa tietoa meiltä siitä, mitä työtä meillä on käynnissä. Vaikka me olemmekin parantaneet hallintotapojamme, me pyrimme edelleen saamaan paremmin mukaan kaikki osalliset ja pyrimme vastaamaan paremmin kaikkien tarpeisiin. Haluan selittää, miten näin toimimme. Kuten ehkä tiedätte, JSB on käyttänyt paljon viimeisestä vuosikymmenestä yhteistyöhön yhdysvaltalaisten kollegaiden kanssa FASBstä, jotta voitaisiin saada konvergenssia meidän standardimme välille. G20 mukaan lukien Euroopan unioni tukee meitä tässä työssä, jotta voitaisiin saada aikaan globaalit standardit. Tämä konvergenssiohjelma on nyt päättymäisillään. Ja sitä kautta saadaan myöskin päätöksen erityissuhde, joka meillä on ollut amerikkalaisten kollegoiden kanssa. Tämän tilalle saadaan monenvälinen neuvoa antava ryhmä, jossa on kansallisia standardien luoja ja esimerkiksi Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa antava ryhmä, EFRAG. Näin saadaan ASAF, neuvoa antava standardien foorumi. Se lähtee tekemään työtään mahdollisimman pian nyt, kun se on luotu. Ryhmä on tärkeä neuvoantava taho IASPlle, kun me teemme työtämme. Samalla se auttaa meitä katsomaan muita suosituksia, kuten sitä, että kustannushyötyanalyysien pitäisi olla tehokkaampia, mutta tämä ryhmä siis korvaa kahdenväliset suhteet, jotka meillä on ollut Yhdysvaltojen suuntaan. Lisäksi keskusteltiin tulevaisuudesta tulevasta työohjelmastamme ja tästä palautteesta meille jäi käteen lähinnä kolme suositusta. Sen jälkeen, että lähes jatkuvasti on tehty muutoksia, useimmat vastaajat halusivat nyt tällaista rauhallisempaa aikaa, jotta kaikki voisivat tuttua uusiin kansainvälisiin tilinpäätöstandardeihin. Ja toisaalta laajasti tuettiin IASBtä niin, että voitaisiin todella pohtia sitä, mitkä käsitteet ovat perustana meidän standardeillemme. Eli tämän mietintäkauden aikana voimme kirjoittaa uudestaan puitteet, jotka on luotu meidän työllemme. Kolmanneksi meitä on myös pyydetty katsomaan standardikysymyksiä joita tulee esiin, kun uudet tahot haluavat käyttää näitä kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja. Erityisesti Euroopassa ja muilla alueilla tämä koskee uusia kasvavia talouksia. Haluamme tietenkin tukea niitä, jotka ovat täysin sitoutuneet tähän hankkeeseen, mutta ennen kuin voimme siirtyä eteenpäin, tai nyt kun siirrymme eteenpäin, meidän pitää huolehtia myös niistä töistä, jotka ovat meillä vielä kesken. Meillä on hankkeita tässä kesken. Esimerkiksi tulottamiseen liittyvät kysymykset, eli rahoitusvälineet, vakrasopimukset ja sellaiset kysymykset. Edistystä on tapahtunut vakaasti, mutta kuitenkin aika hitaasti ja joskus edistys on ollut hankalaa. Me olemme aina pitäneet laatua hyvin tärkeänä. Konvergenssia ei ole aina saatu aikaiseksi. Se on joskus mahdotonta. Lyhyessä puhe, lyhyen puheaikani aikana en halua yksityiskohtaisemmin puhua näistä kaikista hankkeista, mutta mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin, joita teillä saattaisi olla. Halusin vain varoittaa, että teihin ehkä otetaan yhteyttä leasing-yritysten tai vuokraamista hoitajien tahojen puolelta. Teitä varmasti on lobattukin, koska tällaisiin vuokrasopimuskysymyksiin liittyy usein tällainen hyvin vankka rahoitustekijä, ja ne ovat lähinnä lainoja usein. Tällä hetkellä nämä sopimukset eivät oikein näy yleensä yritysten taseessa, ja pyytäisin, että pidätte nyt mielessä, että kysele mistään pienistä numeroista, koska tällainen laitteiden liisaus tai vuokraamismarkkinoiden – koko on nyt noin 600 miljardia dollaria. Useimmat näistä asioista ovat taseen ulkopuolisia. Me haluamme, että investoijat voivat nähdä tämän aidon, mutta nyt piilossa olevan velkaantumisneisuusasteen. Koska talous- ja rahoituskriisi on osittain syntynyt tällaisen liiallisen velan takia. Toivon, että voitte tukea meitä tässä hankkeessamme. Toinen haaste on se, että odotamme Yhdysvaltojen päätöksiä siitä, mitä he aikovat tehdä IFRS kansainvälisten tilinpäätöstandardien osalta. Yhdysvaltain arvopaperi- ja pössikomitea SEC on ollut pitkään työmme tukia. Vuonna 2007 SEC hyväksyi sen, että IFRS on hyvä laatuinen hanke ja mahdollisti sen, että muut kuin yhdysvaltalaiset yritykset käyttäisivät sitä. Tällä hetkellä yli 500 yritystä on listattuna Yhdysvalloissa käyttäen tätä IFRS. Tämä ei ole mikään pikkuasia. Eurooppalaisille yrityksille on hyvin tärkeää, että he voivat näin tehdä. Valitettavasti kuitenkin päätös siitä, että myös amerikkalaiset yritykset käyttäisivät kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja, on vielä tekemättä. SEC sanoi tekemänsä tämän päätöksen vuonna 2011, mutta heinäkuussa sanottiin, että tätä päätöstä on lykätty jälleen kerran. Tämä oli todella pettymys. Toivomme, että vuonna 2013 saadaan parempia uutisia. Sitten kun presidentin vaalit saadaan pois päiväjärjestyksestä, toivottavasti huomenna, koska sitä ei oikein tiedä. Mutta Yhdysvalloilla on hyvin tärkeä asema meidän organisaatiossamme, meidän toiminnassaan. Myöskin se, että G20-johtajat vetoavat globaalien tilinpäätöstandardien puolesta on tärkeää. Se, että Yhdysvalloissa ei päätöstä ole tehty, ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi jatkaa eteenpäin. Vaikka meillä on haasteita, jotka juuri mainitsin, minä suhtaudun myönteisesti, optimistisesti tulevaisuuteen. Viime vuosikymmenen aikana IFRS on lähdetty käyttämään niin paljon, että on päästy kriittiseen massaan, ja vaikka kehitystä voidaan ehkä vielä hidastella, niin sitä tuskin saadaan enää pysäytettyä. Toivon, että olen selkeästi nyt sanonut, että olemme hyvin kunnianhimoisia ja pyrimme parantamaan meidän asemamme globaalien standardien luojina. Näin teemme hyvin läheisessä yhteistyössä eurooppalaisten sidosryhmien kanssa, kuten teidän kanssanne. Minä olen toista kertaa Euroopan parlamentissa sen jälkeen, kun minut viime vuonna valittiin IASBn puheenjohtajaksi ja mielelläni päivitän tietojanne ja vastaan kysymyksiin, jos niitä teillä on. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tuossa koordinaattoreiden kokouksessa EPP vaati, että EPPn pitäisi päästä joka kerta puhumaan ensin EPPstä. Kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa, mutta Jean-Paul? Ei? Halusin vain sanoa, että teille on sitä tarjottu. Jaa, Werner. Ja, äh, niin, jospa minä sitten aloitan. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtajalle, koska meillähän vähän jo viime vuonna kuulimme teiltä kaikilta, miten vaikeaa on kansainvälisellä tasolla saada aikaan edistystä järkevällä aikataululla. Ja pankkikriisihän on nyt osoittanut, että arvotus, mittapuut riskien suhteen ovat niin erilaisia, että yksittäisten pankkien välillä saattoi tulla kaksinkertaisia lukuja taseessa sen mukaan, minkälaisen standardin mukaan tasetta tehtiin. Haluaisin kysyä teiltä, millaisia kaikkein räikeimpiä esimerkkejä pankkikriisin aikana on tullut esiin, sellaisia, jotka pitäisi ratkaista? That's a very good question. I think... Oikein hyvä kysymys varmasti kaikkein ihmeellisin asia on, että kun ennen kriisiä katsoi pankkien taseita ja kun katsoi niitä kirjapitolukuja, mitä sieltä näkyi, niin oli jo ilman muuta selvää, että kaikilla pankeilla oli suuri pääoman puute, ja jos pääoma oli, niin se on tällaista goodwill-pääomaa. Eli on hyvin selvää näin jälkikäteen, että pää omitus oli liian alhaista. Tämä tiedetään nyt ja siksi standardia muutetaan, mutta on ihme, että investoijat eivät silloin sitä asiaa huomanneet. Tämä oli ensimmäinen seikka. Ja sitten toinen seikka on, että nykystandardien pohjalta pankeille oli liian helppoa piilottaa hyvin pitkäksi aikaa tappiota omista taseista ja siksi meillä on tällainen uusi malli, jossa puhutaan odotettavissa olevista tappioista eikä jo tapahtuneista tappioista ja näin pitäisi jo paljon varhaisemmassa vaiheessa pankkien myöntää, että tappiota on tulossa. Tämä on suurin muutos, mitä tällä hetkellä ollaan tekemässä näihin kirjanpitosääntöihin jotta Krista voitaisiin päästä. Ei, any... Kiitos. CD-ryhmästä ei ole puheenvuoropyyntöä, vai onko? Okei, hyvä. Sí, muchas gracias. Kiitoksia oikein paljon ja kiitos, että olette täällä meidän vierannamme ja kiitos kaikista tiedoista, joita saimme siitä työstä, jota te parhaillaan teette kun puhutaan kirjanpidon yhtenäistämisestä, se on äärimmäisen tärkeää sääntelyn yhteydessä. Ja on tärkeää, että saadaan aikaan tasapainoiset järjestelyt. Tämä työ pitäisi saada, olisi pitänyt saada valmiiksi kesäkuun 2011 mennessä ja G20 kokoukseen mennessä oli jo paljon tätä vaadittu. Minä haluaisin tietää, mitä elementtejä tästä vielä puuttuu ja onko niille jokin aikataulu vai onko vielä jotain sellaisia elementtejä, joiden ratkaisemisesta ei ole sovittu, eli mistä elementeistä on sovittu ja keskustelut ovat käynnissä ja mitä muuta kenties vielä puuttuu. Ja jos näitä siis nyt yhdenmukaistetaan, niin tärkeää olisi myös, että normit olisivat yhdenmukaisia. Eli onko teillä tätä koskien jokin tulevaisuuden ennustus? Äh, ja kun puhutte tästä multilateraalisesta äh, neuvoantavasta ryhmästä, niin ketä siihen tulisi sitten tai mitä jäseniä siinä olisi mukana. Ja täällä Euroopan parlamentissa me olemme myös hyvin kiinnostuneita avoimuudesta, transparenssista, erityisesti liittyen kaivostoimintaan ja luonnonvarojen hallinnointiin kansainvälisellä tasolla. Tässäkin asiassa olisi päästävä eteenpäin eh, ja myös kirjanpitonormien suhteen. Onko tämän suhteen suunnitteilla jotain toimia? Haluaisin kuulla niistä. Kiitos. Thank you for these uh, uh, questions. Uh, I think you're... Kiitos näistä kysymyksistä. Olette aivan oikeassa, kun sanotte, että lähentyminen mm, siitä, ei ole tapahtunut yhtä nopeasti kuin olisi toivottu. Tämä on kaksi syytä. Ensinnäkin siksi, että on hyvin vaikea päästä yhteisymmärrykseen, kun on kaksi eri lautakuntaa laatimassa sääntöjä, yksi maailmantasoinen ja toinen amerikkalainen Entäpä jos Basel 3 olisi pitänyt neuvotella kahden toimikunnan tai lautakunnan toimista, niin tämä ei olisi koskaan ollut mahdollista. Ja tämä on siis todella hankalaa ja sen takia joskus eh, tapahtumat vähän viivästyvät. Ja se, mikä ei myöskään ole kauheasti auttanut, on, että Yhdysvallat eivät vielä ole päättäneet, että IFRS otettaisiin käyttöön. Ja kun kävi ilmi, että se, se ei tänä vuonna tai viime vuonna päätöstä aikon tehdä, niin amerikkalaisen lautakunnan oli ihan vaikeampi olla kanssamme samaa mieltä. Ja minä puhuin juuri tästä odotettavassa olevan tapion mallista. No tämä on sellainen asia, jossa näkö, kantamme olivat lähentyneet ja sitten kuitenkin eh, amerikkalaiset ajattelivat, että he eivät ole kuitenkaan asioista varmoja, vaan he menevät eri tietä eteenpäin. Näin siis tämä konvergenssimahdollisuus menetettiin. En tiedä, olisiko eh, tämä ollut eh, mahdollista ja ehkä toisella tavalla Yhdysvaltain olisi voitu ottaa mukaan nopeasti. Leasingissä teemme yhä yhteistyötä hyvin ja tuloutuksessa myös. Ja toivottavasti standardit lähiaikoina saadaan luotua. Sitten tämä monenvälinen neuvoantava ryhmä. No, tärkeää on, että halusimme rajata jäsenyyden 12 tahoon. Tämän pitää olla tekninen neuvontavalautakunta. haluamme käydä teknisiä keskusteluja ja siitä syystä tämä ryhmä ei saa olla sen suurempi. 12 olisi hyvä määrä. Ketkä siihen tulevat jäseniksi, niin siitä ei ole vielä päätetty, mutta meillä on kuitenkin alueellisia yhteen liittymiä. Meillä on aasialainen ryhmässä on mukana myös Australia ja Uusi-Seelanti. meillä on EFRAG Euroopasta, joka tulee jäseneksi, ja sitten on latinalaisen Amerikan standardista päättäviä tahoja, ja tässä nämä kaikki tulevat automaattisesti jäseniksi. Sitten myös FASB pyydetään mukaan ja japanilaiset todennäköisesti ja ehkä yksittäinen Euroopan maakin voisi jossain vaiheessa tulla jäseneksi ja moni jäsenyys sitten kiertää niin, että kukin voivat eri vaiheessa olla mukana. Tällä hetkellä siis mietimme sitä, minkälainen tämä olisi, tämä monenvälinen ryhmä valtioidemme kesken, mutta vielä jatkossa on päätettävä siitä, ketkä sen tarkalleen tulevat. Ja tässä on aina kuultava jäsenistämme. Sitten tämä avoimuuskysymys. Ilmeisesti puhutte tästä maakohtaista raportoinnista. Tästä puhuttiin silloin, kun viimeksi täällä kävin. Ja silloin kerroin, että tarkoitus oli uudistaa eh, meidän esillä olevia ajatuksia, jos tällaista pyydetään eri puolta maailmaa, mutta tällaista ei tuntunut tulevan tällaista pyyntöä meidän jäsentemme parista. Ja olen myös ymmärtänyt, että tässä on käynyt niin, että EU on sääntely puitteistona ottanut tehtäväkseen tämän asian hoitamisen, ja tämä on ehkä ihan hyvä näin. Eli tuskin tämä onnistuu, mutta ilmeisesti Yhdysvalloissa tässä ollaan edistymässä ja Euroopan unionikin toimii ja tämä on ihan oikea toiminnan taso mielestäni. Wolf. Ja. Kiitos Wolf. Kiitoksia Sharon ja kiitos minunkin puolestani, että olette jo toista kertaa täällä meidän valiokunnassamme ja olette osoittautunut, osoittanut valmiutta käydä säännöllistä dialogia kanssa. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin meidän ei pidä etsiä lähentymistä hinnalla millä hyvänsä. Joskus periaatteet eivät ole yhteensovitettavissa ja silloin lähentymistä ei voida tehdä, mutta on tapauksia, joissa ilman lähentymistä me saamme joudumme pelkäämään kilpailuhaittaa tai kilpailun vääristämistä. Esimerkiksi Basel kolmosen käyttöönotto, vaikka amerikkalaiset ottaisivatkin Basel kolmosen käyttöön, niin jotkut tekijät meillä ö, otetaan vuosittaisina kustannuksina taseeseen, mutta amerikkalaisena ne voidaan vain ottaa poistoihin esimerkiksi software kulut. Ja tämä sitten vääristää tätä yleiskuvaa ja johtaa kilpailuhaittaan. Ja kysyisin, onko olemassa ponnistuksia, jotta tämä äärimmäinen tilanne saataisiin pois päiväjärjestyksestä. Toinen kysymys liittyy Antolininkin kysymykseen. Sanotaan nyt vaikka, että meillä on kourallinen suuria rahoituskeskuksia, joiden lukumäärä tulee kasvamaan seuraavien 15-20 vuoden aikana. Shanghai, Sao Paulo ja niin edespäin tulee uusia finanssikeskuksia, Dubai ja niin edelleen. Ja niinpä on ratkaisevan tärkeää, että me siellä, missä me ponnistelemme kansainvälisten standardien aikaansaamiseksi, että ne ovat myös sellaisia, jotka voidaan toteuttaa. Mehän olemme G20-ryhmässä saaneet aikaiseen yksi yhteisymmärryksen tavoitteissa, mutta toimeenpanopuolella me olemme vielä hyvin kaukana toisistamme ja kaukana niiden toimeenpanosta. Mitä me voimme tehdä sen hyväksi, että tällaiset ryhmät kuten G20, IOSKO, FSP eh, ja niin edelleen eh, eh, voisivat vahvemmin saada kansainvälisesti läpi nämä omat tavoitteensa? Kiitos. Thank you for this uh, question, Mr. Kiitos tästä kysymyksestä, edustaja Klints. Pari tärkeää seikkaa. Tasavertaiset toimintamahdollisuudet ja hyväksyntä kautta maailman. No, tasavertaisista mahdollisuuksista sanoisin yleisesti, että rahoitusvälineiden osalta standardit ovat melko lähinnä toisiaan. Lähemmäksi voitaisiin päästä, mutta kuitenkin. En usko, että tässä on kovin vakavia ongelmia. Paitsi pari ongelmaa. Olen hyvin pettynyt siitä, että ei saatu päätöstä. FSABn kanssa meillä oli yhteisymmärrys jossain vaiheessa, että pankit tulisi pakottaa siihen, että näytetään tasessa kaikki johdannaiset, vaikka niitä kompensoitaisiinkin toisenlaisten johdannaissopimusten kautta. Me olemme sitä mieltä, että Rembrandt on puhunut tässä joukkotuhoaseista rahoituksellisesti. Ja no nyt se, että tämä pitäisi nähdä taseessa eikä jossain muualla. Meillä oli sellainen ratkaisu, että kaikki saataisiin taseeseen ja FSAB lopulta päätti kuitenkin, että ne jätetään toiseen paikkaan. Deutsche Bank esimerkiksi saksalaisena pankkina, sen tase amerikkalaisten sääntöjen mukaan olisi 30 prosenttia pienempi kuin kansainvälisten standardien osalta. Parempi on näyttää kaikki. Talous- ja rahoituskriisi on osoittanut selkeästi, että pitäisi näyttää mahdollisimman paljon. Me olemme ratkaisseet tämän ongelman niin, että olemme harmonisoineet tällaisia sopimuksia siitä, mitä pitää osoittaa niin, että sijoittaja voi nähdä, miten aidosti voidaan verrata – JP Morgania ja Deutsche Bankia esimerkiksi. Olisi ollut tietenkin paljon parempi, jos meillä olisi aivan yhtenäiset standardit. Ja sitten hyväksyntä kautta maailman. Ja että mainitsitte muutaman tällaisen maan, josta voi tulla rahoitusmaailman keskus. Sabalo, todella hyvä kandidaatti. Brasilia on jo täysin FRSn hyväksynyt. Olen hyvin iloinen siitä, että meidän standardimme hyväksyttiin Singapore myös. Hyvin tärkeä keskus, rahoitusmarkkinoiden keskus. Ei ole vielä hyväksynyt, mutta tekee niin hyvin pian. Ja kasvavia maita en näe nyt sinänsä rahoituskeskukseksi sen muuttuvan, mutta Indonesia joka tapauksessa tulossa täysin mukaan. Kiina, tärkeä keskus hyvin lähellä IFRS myös, joten me olemme kyllä näkyvillä siellä, missä toimintaa on, mutta haluaisimme totta kai Yhdysvallat mukaan. Mutta tämä on päätös, jonka voi tehdä ainoastaan Yhdysvallat, ja meillä on hyvin vähän vaikutusmahdollisuuksia. Aina mitä nyt tiedän on se, että on aivan päivän selvää, ja yhdysvaltalaiset hyväksyvät tämän ajatuksen myös, että ainoa globaalin standardikandidaation IFRS. Olemme hyvin lähellä sitä jo ja olen aivan vakuuttunut siitä, että Yhdysvaltojen etujen mukaista on tulla täysin tähän järjestelmään mukaan. Jos haluavat voida vaikuttaa, heidän pitäisi olla myös mukana osallistumassa. Tämä on totta kai hyvin hankala ajankohta. Taloudellisesti on hyvin hankala nyt pyytää tällaisissa aloissa yrityksiä muuttamaan järjestelmiään. Se on hankalaa, mutta uskoisin, että lopulta saamme yhdysvaltalaiset mukaan. Mutta totta kai tämä on täysin Amerikkaisten käsissä. Selvä, en ole ihan varma ECRn puolelta, kuka käyttää puheenvuoron ensin. Olkaa hyvä. Very much and thank you for coming here this afternoon. Kiitos Kiitoksia ja kiitos, että olette täällä. Ja e, tosiaan tämä transparenssi on hyvin tärkeää. Kollegani Langen kysyikin jo esimerkkejä, pyysi esimerkkejä tilanteista, joissa e, on aliarvostusta. En tiedä, tunnetteko Britannian esimerkin Steve Baker, minun kollegani, sanoi, että Royal Bank of Scotland e, on yliarvostettu 250 miljardin arvosta. Haluaisin tuoda vain tämän esimerkin. Toiseksi monet ovat sitä mieltä, että pyrkimykset lähentää IFRS USA-laisten standardien kanssa veisi meitä kauemmas siitä, että johtavana periaatteena olisi se, mihin tässä pyrimme. Eli IFRS ei välttämättä ole kaikkien lainsäädäntöjenkään kanssa sopusoinnussa. Oletteko samaa mieltä? Interpretation of accounts. And last... True and fair-konseptista, oletteko samaa mieltä, että se välillä tulkitaan eri tavalla tai tulkitaan jopa virheellisesti? Näyttäisi siltä, että nyt luotetaan siihen, että sääntely ratkaisee asiat, mitä tulee odottamattomiin tappioihin. Miksi niitä, niihin ei voida varautua? Mitä nämä odottamattomat tappiot ovat ja miten tietyt rahoitustuotteet Thank you. Yeah. Well, <clears throat> thank you very much for, uh, for, for... Kiitos oikein paljon tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä. Olen sitä itse myös pitkään miettinyt. Sanoin aikaisemmin, että jos investoijat ja sääntelijät olisivat aikaisemmin tutkineet näitä lukuja vähän tarkemmin, niin olisi ollut aika helppo nähdä, että siellä oli suuria ongelmia. Ja, ja, ja tässä on hyvä esimerkki IVSstä minun maassani. Tämä tapahtui silloin, kun minä toimin arvopapelisääntelyssä Alankomaissa. Enkä pystynyt oikein uskomaan, miten tämä asia näin hajosi käsiin. Ja kun katselin näitä lukuja siinä vaiheessa ennen kuin nämä uudistukset tehtiin ja havaitsimme, että RVSL ei ollut pääomaa ollenkaan. Siellä oli 40-50-kertainen fivotus ja tässä oli pääomaa sen takia, että ne olivat peräisin aikaisemmasta toiminnasta, eli tänne otettiin aina taseeseen mukaan tätä goodwill pääomaa. Itse asiassa se oli suurin osa koko pääomasta, ei kuitenkaan kaikki. Eli se pieni pääomamäärä, mitä oli, oli hyvin heikkoa laadultaan. Ja meidän standardeissamme ehkä sellainen puute, että on liian helppoa pitää tämä kuduil pääoma mukana allentamatta sen arvoa. Tätä on tutkittava vielä, mutta näiden nykysääntöjen pohjalta kuka tahansa olisi voinut havaita, että ongelma oli suuri. Miksei näin tapahtunut? No siksi, että nämä vakavaraisuussäännöt ja Basel-ratiot mahdollistivat sen, että pankit riskeerävät omaisuutensa Eli jos oli sadannen, tuhai, tuhannen verran tasetta, niin tämä ikään kuin eh, taianomaisesti aleni 200 tai 300 ja tämä pienempi määrä pääomaa siitä tuli yhtäkkiä sitten 10 tai 12 prosenttia ja sen takia me joudumme tähän kauhean kriisiin. Nyt näitä Basel-ratiota parannetaan ja voidaan ehkä kysyä, riittääkö tämä mitä nyt tehdään, en tiedä, mutta jotain kuitenkin tapahtuu. Ja kuten sanoin, me parannamme omia standardeemme niin, että niillä pystytään paremmin ennakoimaan tulevaisuutta. Pitäisikö meidän standardimme pohjalta pyytää, että pankit varautuvat ennakoimattomiin tappioihin. Emme voi tätä tehdä. On kyllä totta, että joissain maissa, lähes kaikissa maissa, jos katsotaan esimerkiksi Espanjaa, Irlantia tai Yhdysvaltoja, niin järjestelmän tappioiden määrä oli paljon suurempi kuin mitä kukaan oli jo sanonut odottaa. Itse asiassa Espanjassa oli omanlainen kirjanpitojärjestelmä, jossa oli eh, dynaamisia mm, varomia tulevaisuuden varalle, tulevien tappioiden varalle. Tämä ei ollut täysin sääntöjen mukaista, se oli kuitenkin konservatiivista ja näin espanjalaiset pankit saivat vähän lisää puskuria. Mutta tämä puskuri oli sitten selvästi eh, liian vähän, sillä ei pystytty, pystytty kattamaan kaikkia suuria tappioita. Jos itse pankkirit eivät pysty ennakoimaan odottamattomia tappioita. Ne, jos ne pystyisi ennakoimaan, ne eivät olisi enää ennakoimattomia, mutta jos vakavaraisuussääntelyt yhteen pystyy, niin eivät myöskään kirjanpitäjät, ei tällaisia odottamattomia tappioita tappioita voida sinne ottaa mukaan. Tässä pitäisi periaatteessa vain sanoa tilinpitäjälle, että keksikää joku lukusin, ei tällaista voi tehdä. Näin menisi täysin vertailu kelpoisuus tältä alalta. Tämä on tehtävä, joka on nimenomaan vakavaraisuussääntelijöiden tehtävä. He tietävät, että kriisejä tulee aika ajoin aina uudelleen, jos meidän finanssi alamme toimii niin, että taustalla on vain 2-3 prosenttia pääomaa, niin kyllä tässä jo kaiotaan verta nenästä, koska tiedetään, että ei tämä missään tapauksessa sitten riitä kattamaan odottamattomia tappioita. Well, hang on. Well, still got others on the, on... Niin meillä on vielä muita puheenvuoropyyntöjä, mutta ihan lyhyesti. Isn't, but haven't the... Niin ihan lyhyesti. Eikö tilintarkastajien tehtävä olisi ollut tässä osoittaa, mikä riski tässä piilee? They could have been much more active. Kyllä ei varmasti paljon aktiivisimpia olisi voineet olla yhteyksissään sääntelijöihin, mutta suoraan sanottuna uskoisin, että niin kauan kun sääntelijät sanoivat, että kaikki menee ihan hienosti, niin ei heillä ollut paljon kannustimia siellä lähteä soittelemaan varoituskelloja, mutta molemmat osapuolet tässä tietenkin. Voitteko ajatella mitään ammattia, jonka ei tarvitsisi oppia tästä? Kyllä tilintarkastajat, tilinpäätöstandardia luovat olla mukana tässä, samoin kuin poliitikot. Point. Werner, Oliko vielä tässä lisäkysymys ja sitten jatketaan? Niin, halusin vielä kysyä liittyen johdannaiskysymykseen vastaukseen. Te sanoitte, että olisi parempi, jos ne olisivat taseessa ja nyt me päätyimme siihen, että ne ovat liitteessä. Onko tämä lopullinen yhteisymmärrys vai jatkuvatko nämä neuvottelut kenties vielä, kenties vielä niin, että saataisiin johdannaiset mukaan taseeseen? Koska Amerikan pörssivalvonnan tiedonannon mukaan Lehman Brothersin konkurssin päivänä vain 1,27 prosenttia riskipapereista näkyi tasessa, eikö Yhdysvallat itse olisi, olisi Yhdysvallat itsellään olisi intressi, että nämä kaikki riskipaperit näkyisivät tasessa, vai osaatteko sanoa, mikä tämä motivaatio tilanne on, onko tämä liian nopeasti etenevä prosessi USA kannalta, vai ovatko he sokeita koko tälle kysymykselle? Well, it, it is, uh, uh, first of all, uh, I don't foresee... Uh, Ensinnäkin minä en lähde siitä, että meillä tulisi uutta sopimusta tästä. Meidän täytyy nyt elää nykyisen neuvottelutuloksen kanssa pitkään ja toistaiseksi tulla toimeen sen kanssa. Miksi Yhdysvalloissa asiat eivät ole muuttuneet? Hyvin moni asia liittynee siihen, että Yhdysvaltain lainsäädäntö, jossa on ollut näitä leverage-vaatimuksia ja vanhojen kirjanpitosääntöjen mukaan, niin itse asiassa tämä crisis we did. Because Velkaantumisaste on toisin kuin Basel-luvuissa sitä ei ollut vähennetty sieltä ja tämä oli hyvä asia ja sitten Fed ei halunnut muuttaa tätä kirjanpitokäytäntöä. Ja se oli yksi tärkeimmistä syistä siihen, että sitä ei muutettu. Tämä ei ollut siis mitenkään täysin illegitiimiä, mutta olisi parempi tietysti ollut, jos se olisi muutettu. Mutta kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, minun mielestäni IFRS on juuri siksi laadukkaampi kuin USAn kirjanpitostandardi, koska meidän vakaussääntömme, konsolidaatiosääntömme ovat paljon ankarampia, joten meidän järjestelmässämme on paljon vaikeampi pitää asioita taseen ulkopuolella kuin USAn järjestelmässä. Kiitos. Philippe. Filip. Uh, uh, well, coming from a big uh, IT firm where software and leasing uh, accounted for a significant part of... Minä olen työskennellyt suuressa IT-yhtiössä, niin tiedän, että leasing ja tuloutus ovat tärkeitä aiheita. Te sanoitte, että leasing on tärkeä osa sellaista asioista, mitä et asiassa näy. Onko mitään muita mahdollisia tällaisia talouden osioita, tällaisia eh, vastuuta, ei olla tietoisia, jotka pitäisi osata huomioida. Tämä ensimmäinen kysymykseni. Ja sitten toisaalta nämä tappiot, joita ei voida estää. No, eikö tässä nyt vahvisteta sellaisia kierteitä, jossa ikään kuin toteutuu se, mitä ennakkoon oletetaan toteutuvan. Meidän pitää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nämä tappiot myöntää syklissä, mutta se, että tietää kuinka paljon tämä ennakomaton tappio on, niin tämä on todellakin taidetta, enää tiedettä. Toivottavasti tähän emme kuole tähän työhön. Ja sitten toinen asia, jonka mainitsitte, oli Basel-komitea ja maakohtainen raportointi ja sanottiin, että jäsenet eivät tästä kovasti pidä. Baselin komitea toisin kuin teidän elimenne on julkinen, siellä on valvojia ja keskuspankkeja mukana ja on, näitä on ainoastaan yksi elin koko planeetalle. Ne ovat julkisia, eivätkä ne päätä säännöistä, vaan ehdottavat sääntöjä. Ja siksi olisin pikemminkin niiden kannalla, jotka sanovat, että teidän elimellänne ei ole tarpeeksi legitimiteettiä ja vastuuvelvollisuutta sääntöjen antamiseen, sillä kirjanpitostandardit ovat yhteistä hyvää. Ja miten voi olla, että nyt yksityistämme tätä yhteistä hyvää ja tämä annetaan sellaisille ihmisille, jotka ovat kyllä fiksuja, mutta eivät vastuussa muille ja siksi, jos puhutaan maakohtaisesta raportoinnista ja sanotte, että maat eivät tästä pidä, niin sitten siinä edes ryhdytään. No, minusta on kyllä tärkeää tässä myös lainsäädäntötyö. <laughs> No kyllä me teemme paljon sellaista, mistä ihmiset eivät pidä, kuten näiden leasing-standardien osalta, jos olemme sitä mieltä, että tämän, no, me todella ajamme nyt julkista etua. Komission jäsen Barnier, joka on käynyt työtiloissamme muutama kuukausi sitten, oli todella innoissaan siitä, miten sitoutuneesti meillä todella ajetaan yleistä etua. Ja kyllä, me todella laadimme näitä sääntöjä, mutta lopulta te päätätte siitä, noudatetaanko niitä näin useimmissa jäsenvaltioissa. Mä ainoastaan muutamassa maassa on lainsäädäntöön sisällytetty se, että kaikki meidän sääntömme pätevät suoraan. Useimmilla alueilla, kuten Euroopan unionissa, on prosessi, jonka kautta päätetään noudattaa niitä. Jos ei niistä pidetä ollenkaan, niin jätetään noudattamatta. Muutamia poikkeuksia on olen yleisesti hyvin tyytyväinen siihen, miten Euroopan unioni on sitoutunut sääntöihimme mahdollisimman pitkälti, koska jos jokainen maa tai alue haluaa tehdä pikkumuutoksia, niin ei saada tietenkään kansainvälisiä globaaleja standardeja aikaiseksi, mutta lopulta on totta kai teillä vielä mahdollisuus päättää, noudatetaanko standardiamme vai ei. Ja meidän tilivelvollisuutemme on lisääntynyt julkisesti viime vuosina, erityisesti tämän valvontalautakunnan toiminnan kautta. sen nimeä tällaiset trustee, toimitsemies edustajat myös, joten me olemme hyvin laajemmin tilivelvollisia kuin aikaisemmin, ja se on mielestäni hyvä asia. Ja aikaisemmin poliitikkona. Tämä on mielestäni hyvä ajatus. Market to market – päätös on hyvin tärkeä. No, ihmiset eivät valittaneet niin paljon kun hinnat nousivat, mutta kun ne laskevat, niin ihmiset ovat yhtäkkiä kovin hermostuneita. No ensinnäkin me emme ole ideologia tässä market to market ajattelussa. Meidän rahoitusvälineemme on, kuten sanotaan, tällaisia sekajärjestelmiä. Emme nojaa täysin tällaisen markkinoilta markkinoille, vaan – Useimmat lainat ja useimmat valtioiden velkakirjalainat huomioidaan niin, että otetaan huomioon suhteutetut historialliset kustannukset. Tällainen full fair value-standardi on ollut meillä aina esillä. Se on mielestäni oikea tapa, mutta kriisin aikana – merkitystä. Kyllä Deutsche Bankin kaltainen pankki joutui kärsimään monista tällaisista roskapapereista. Ja ne olivat siellä taseessa ja taseessa hinta laski hyvin nopeasti ja silloin hyvin nopeasti myöskin nähtiin, saatiin varoitus siitä, että hinta on laskemassa ja päästiin eroon näistä papereista mahdollisimman nopeasti. Muut pankit joutuvat näkemään, että välittömästi ei nähty vaikutusta markkina-arvoon ja silloin odotettiin liian pitkään ennen kuin reagoitiin ja jouduttiin kirjaamaan suuria tappioita, joten kyllä kannattaa seurata markkinoita tarkkaan. Ja jos pankki ei seuraa niiden välineiden markkina-arvoa, joihin on investointu, niin se on mielestäni todella huono asia. Ai niin, vielä lisäkysymys. Onko tässä vielä paljon työtä tekevänä, tehtävänä? Olemme puuttuneet moniin asioihin. Eläkkeet olivat pitkälti taseiden ulkopuolella ja monet eläkerahastos ovat ongelmissa korkotason takia, koron takia ja tällaisen rahoituskriisin osalta. Ja nyt joudutaan osoittamaan ne vastuinen aito arvo. Tärkeää on se, että kun eläkkeet saatettiin taseeseen, monet yritykset ensimmäistä kertaa ymmärsivät, minkästä kysymyksistä tässä puhutaan. Ja meidän standardiemme mukaan todella jouduttiin realistisesti laskemaan sitä, mitkä ovat vastuut, ja näin lähdettiin puuttumaan tähän ongelmaan. Onko jotain jäljellä? No, meillä ei ole nyt näköpiirissä mitään. No tiedämme sinänsä, että standardeissamme on heikkoja epäkohtia, joihin pitää puuttua joskus tulevaisuudessa, mutta mä sanoisin vain, että tuo Goodwill-asia minä vähän huolestuttaa minua. Tämä on vähän vastakkainen ongelma, eli tässä ollaan liikaa siellä taseessa. Tämä on asia, joka minulla aiheuttaa päänvaivaa. Monet ihmiset haluavat kysyä toisen ja kolmannenkin kerran, mutta olisi hyvä ehkä saada ensin ensimmäiset puheenvuorot käytä läpi. Sven. Kiitoksia, että tulitte tänne. Minulla on yksi kysymys, joka liittyy teidän sisäiseen toimintaanne tai toimivuuteenne. Vähän aikaa, vähän aikaa sitten näiden luottohenkilöiden piiriä muutettiin ja pienennettiin, ja te olette nyt itsekin jo viitanneet tähän uuteen valvontalautakuntaan. Minun mielestäni tämä ei hirveästi auta demokratiavajeeseen, mutta silti ymmärtäisin mielelläni hiukan paremmin, minkälaisia vaikutuksia monitoring boardilla käytännössä on, miten sen päätökset tehdään ja missä nämä päätökset dokumentoidaan ja mistä neitä voidaan julkisesti lukea. Eli miten teidän oma sisäinen toimintanne on avointa ja erityisesti tämän monitoring boardin toiminta. No, ensinnäkin haluaisin sanoa, että pitkän poliittisen uran jälkeen ja sääntelyuran jälkeen en ole koskaan ennen työskennellyt yhtä transparentissa ympäristössä kuin tämä. Kaikki meidän työmme on julkista. Meitä on kielletty pitämästä yksityisiä kokouksia, lautakunnan jäsenten kokouksia teknisistä ö, kysymyksistä. Eli meillä ei sitten etukäteen valmistella näitä julkisia kokouksia, jotka ovat myös internetissä saatavilla. Te voitte kuunnella niitä internetissä Eli jokainen voi seurata, kaikki voivat seurata hyvin läheisesti meidän työtämme. Ja meillä on prosessi vaatimuksia, kun me eh, asetamme standardeja. Meillä on ensin keskusteludokumentti, joka tulee 120 päivää etukäteen julkiseksi. Kuka tahansa voi kirjoittaa meille ja meidän täytyy ottaa huomioon nämä mielipiteet. Sitten me eh, esitämme standardia ja taas on pitkä periodi, jonka aikana kuka tahansa voi sitä kommentoida. Tämän kaiken Kielteinen puoli on tietysti se, että meillä menee hyvin pitkä aika standardin aikaansaamiseen. Minä aina luulin, että politiikka on hidasta, kun meni vi- kolme, kaksi kolme vuotta lainsäädännön aikaansaamiseen. No meillä menee viidestä kymmeneen vuotta standardin aikaansaamiseen, mikä ei tietysti ole hyvä asia, mutta joka tapauksessa meidän prosessivaatimuksemme ovat korkeat. Boards, so there is much more public uh, accountability. Eli näitä edunvalvojia ei enää valita kuten ennen. Tällä hetkellä tämä monitorointilautakunta yksimielisesti valitsee heidät, mutta kaikki kokouksemme ovat avoimia. Sanoin teille myös, että haluamme lisätä omaa luotettavuutta uskottavuuttamme tällä standardilomakkeella. Me tiedämme, että viime kädessä Euroopan komission ja teidän täytyy hyväksyä meidän standardimme. Siksi meillä on suuri intressi siinä, että otamme Euroopan toimielinten näkökulmat huomioon. Me, me joudumme pinteeseen. Meidän kannattaa kuunnella teitä hyvin tarkasti. Ja kun tämä neuvoa antava prosessi on käynnissä. Me kuuntelemme teitä hyvin tarkoin, emme toki sokeasti seuraa teidän näkemyksiämme. Jotkut niistä voivat olla meidän mielestämme jopa virheellisiä. Meidän täytyy tietysti tehdä se, mikä meidän mielestämme on oikein, mutta meidän on otettava huomioon, että jos me haluamme saada jotain aikaiseksi, meidän on parempi kuunnella kaikkia. Niinpä meidän Öö, luotettavuutemme on hyvin suuri. Basel-komitea eh, on ehkä julkinen, mutta heidän kokouksensa eivät ole julkisia. Suuri osa eh, heidän päätöksenteosta. No niin, no, minun ei pidä nyt tästä puhua, koska arvostan suuresti Basel-komitean kollegoitani, mutta mehän tiedämme, että se ei aina ole yhtä avointa kuin toivoisimme. Where are the decisions? En ole varma, ymmärsinkö, missä päätökset on dokumentoitu tämän monitorointitaan osalta ja miten tiedän, mitkä päätökset on tehty ja kuka on ottanut kantaa ja mitä. Mielestäni jokaisen kunnan kokouksen jälkeen saadaan sieltä asiakirjat päätöksistä ja osittain kokoustavat julkisia löytyvät netistä myös. Meillä on vähän aikaa vielä, joten voimme varmasti jatkaa. Vai eikä teidän tarvitse vielä lähteä. No, lopulta kyllä, mutta ei ihan vielä, joten pidämme teitä täällä vielä hetken, kun Minusta tuntuu, että täällä on vielä muutama lisäkysymys, täydentävä kysymys. Laitan itsenekin puhujalistalle ja olen odottanut täällä, tiedätte aikaisemmista tapaamisistamme, kun olemme puhuneet yhdessä tällainen cash flow time travel kysymys, joka haittaa minua. En halua sitä hienoihin rahoitusvälineisiin, enkä myöskään tilinpäätöksiin. Ja se, mihin olette pyrkinyt, osittain puuttuu tähän ongelmaan, ja se on hyvä asia. Ja jos tässä on eroja verrattuna Yhdysvaltain – järjestelmään, niin mielestäni te olette nyt oikealla, oikealla tiellä, mutta onkohan vielä näissäkin tilinpitostandardeissa sellaisia ongelmia, että siellä ei aina oikea-aikaisesti kaikki ole merkitty. Eli tappioita esimerkiksi, jos tappiot ylittävät odotukset, niin meillä on edelleen tämä ongelma – että siinä on viivettä ennen kuin se nähdään sieltä taseesta. Onko tämä ongelma ratkaistu? Ja sain oikeastaan täällä otti jo esiin kysymyksen, joka liittyy siihen, että toimittaisiin neutraalista, jos tämä tarkoittaa sitä, että siinä ei säädellä mitään, mutta ehkä et halua itse palata tämän kysymyksen osalta, mutta lopullinen, tai lopuksi vielä, mitä mieltä olette sääntelijöiden tällaisesta hedging-toiminnasta? vaatimusten osalta tätä esiintyy paljon. Meidän tällainen tavallaan kierre, joka syntyy niin, että pankki esimerkiksi laskee jotain liikkeeseen ja sitten pidättää 20 prosenttia niin, että ensimmäisen 10 prosentin osalta ja sitten CDS. Luottoriskin vaihtosopimus, mutta se ei koskaan toteudu koska se siirretään jälleen toiseen paikkaan, jotta ei menetetä bisnestä tulevan kaupan osalta. Eli CDS tavallaan hankitaan ei mistään hyvästä syystä, vaan ainoastaan siksi, että voidaan tuota pääomittamista vähentää kymmenellä prosentilla. Tämä on melko haittava sinänsä menettely, jos ajatellaan tilinpidon kannalta vai mitä mieltä olette? I think, first of all, we have to be very clear that no, aivan ensiksi pitää tehdä selväksi, että me emme ole tässä sääntelijän toimissa. Me laadimme kirjanpitosääntöjä ja niiden tarkoitus ei ole niinkään se, että päätettäisiin säännöistä pankkien yritysten kohdalla, että miten asiat pitäisi hoitaa niin kuin sääntelijät tekevät, vaan minne, me haluamme, että he osoittavat, mitä aikaisemmin on tapahtunut. Ja on tarpeeksi vaikeaa nämä asiat ilmaista uskottavalla, luotettavalla tavalla. Joku tällainen sanoi, että tilinpito on pikemminkin taidetta kuin tiedettä. Ja se on kyllä totta, tämä ei ole pelkkää matematiikkaa ollenkaan. Meillä on siis erilainen tehtävä. Ja hyvä, että palaisitte vielä tähän vakavaraisuuskysymykseen, sillä siihen en vielä vastannut. On hyvin tärkeää toimia neutraalisti. Jos on liian konservatiivista tilinpitoa, ja tätä aikaisemmin paljon harjoitettiin, näin yrityksillä ja pankilla – oli piilossa olevia varastoja, e- eli ikään kuin keksiä purkissa vielä piilossa. Tämä vaikutti aika lailla varovaisella toimintatavalta, mutta jos tämä on konservatiivista toimintaa jossain vaiheessa, niin seuraavalla hetkellä näin ei enää ole, kun näitä piilossa olevia varantoja otetaan käyttöön siinä vaiheessa, kun tilanne on huononemassa, niin investoija ei havaitse, että tässä eh, itse asiassa tulos on huonomman päin. Siellä vaikuttaa siltä, että jatkuvasti tulee tuottoja eikä kukaan havaitse, että tilanne on paljon parempi pahempi kuin vuotta aikaisemmin. Siksi on tärkeää, että tässä todella toimitaan neutraalisti niin, että jos tulee voittoa tai tappiota, niin näiden pitää näkyä aivan selvästi sekä pankkien että muiden yritysten kohdalla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi toimia varovaisesti eri standardien kohdalla. Tiedämme, että eh, tämä kirjanpito ei ole mitenkään eksaktia tiedettä ja usein on hyvin vaikea mitata joitain arvoja, tämä fair value tilinpito, mark to market tilinpito, aina ei ole olemassa tarkkaa määrää tiedossa ja pitää suurin piirtein arvioida mahdollisimman hyvin, mikä markkina-arvo olisi. Ja näin ei pidä antaa yhtä ainoa lukua tietoon, vaan pitää kertoa, minkälaisia riskejä tähän liittyy ja minkälaista spreadistä on kyse. Näin investoikin voi nähdä, minkälainen riski investointiin liittyy. Tässä on erilaisia malleja, kuten odotettavissa olevan tappion malli, joka on tulossa. Ja me pyrimme välttämään sen, että kirjanpito antaisi liian ruusuisen kuvan tilanteesta ja siksi nämä kysymykset ja kuvat, ne kysymykset, jotka äh, esitettiin brittiparlamentissa, joihin sitten hallitus vastasi, että IRFSS vielä toimitaan tämän tarkkuuden ja huolellisuuden pohjalta. Ja olen aivan samaa mieltä tästä. Minä äskettäin pidin puheen varovaisuudesta. Tämä puhe julkaistiin meidän nettisivullamme. Siellä annoin useita esimerkkejä siitä, miten näitä, tätä varovaisuutta yhä vielä noudatetaan meillä. En nyt kaikkia esimerkkejä voi täällä antaa, mutta kaksi jo mainitsin. You mean that we, uh... Niin tämä aikamatkustelu. Mitä te tarkoitatte sillä? Eli, eli, eli ilmeisesti, niin kuten sanoin, no mistä tuntuu siltä, että tässä pankit käyvät kauppaa kirjanpitoarvoa alemmalla tasolla ja moni lähtee yhä liikkeelle kuduilla arvosta. Ja tässä mietin, ovatko standardit nyt tarpeeksi tiukkoja, että nyt kuitenkin pankit, joiden tilanne on todella huono. Sieltä kuitenkin näkyy tätä goodwill-arvoakin. Tämä nyt ei ole kovin ehkä selkeä ja täsmällinen vastaus, mutta tämä on minulle hiukan hankala asia. Eli oletteko sitä mieltä, että tämä goodwill- tai liikearvo, jos se tapahtuu fuusion kautta, niin se pitäisi, sen arvo pitäisi alentaa. Näin aikaisemmin oli 20 vuodessa Tämän piti toteutua. Tämä oli aika summittainen määrä, ei tähän pidä palata, mutta jos meillä on tällainen fuusio ja halutaan synergioita, ja siksihän maksetaan enemmän kuin eh, yrityksen arvo paperilla, niin sitten olisi eh, aika loogista, että automaattisesti sitten aloittaisiin arvoja näiden synergioiden osalta esimerkiksi seitsemän vuoden kuluessa, ja tämä ei välttämättä aina toteudu tarpeeksi nopeasti. Saadaanko kysymyksesi vastattu vai onko vielä toinen kysymys? Kiitos, että vastasitte näistä yrityssulaantumista. Opetettiin yleensä, että synergiaetuja yleensä ajettiin tällaisten yrityslaitomien yhteydessä, eikä niitä aina syntynyt, näin opettiin, mutta joka tapauksessa kysymys oli se, että oletteko samaa mieltä siitä, että minä sanoin, että se, että tulkitaan, että IFS e on ristiriidassa tämän aidon oikeudenmukaisuuden liittyvän, liittyvin kanssa, josta on keskusteltu aikaisemmin. IFRS e on sen tulkinnan kanssa, että yrityslaissa kohdat 4 ja 7 ovat olisi ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa periaatteessa. Ja toinen kysymykseni ehkä tässä ei ole riittävän selkeästi esitetty näitä ajatuksia tappioista. Onko se odotettu suurempi kuin ajateltiin? Eli kyllä pitäisi huolehtia siitä, että tiedetään, mitkä vastuut ovat aivan varmasti, niin ettei sinne tule yllätyksiä, vajatellaan, mikä on suurin summa, joka siitä voi syntyä maksettavaksi. En ole ihan vakuuttunut siitä, että tuo oletetun tappion malli oikeastaan kattaa tämän tilanteen. Ensimmäiseen kysymykseen en voi vastata. Siihen on palattava myöhemmin. Toinen kysymys on hyvä. Näkemyserot amerikkalaisten kollegojen kanssa liittyy siihen, että he haluavat mennä järjestelmään, jossa on lainan kohdalla heti kirjattava, mitkä ovat odotettavissa olevat tappiot. Tämä kuulostaa hyvin varovaiselta ja konservatiiviselta, mutta siinä on vakava ongelma sen takia, että äh, kirjan äh, velan tai lainan kirjanpitoarvo saattaa olla mm, paljon alhaisempi kuin markkina-arvo. Se ei ole hyvä asia. Ja ajatelkaapa sitten toissijaisia, toissijaisia seurauksia. Minkälaisia lainoja ovat ne, joissa odotettavissa olevat tappiot ovat korkeimmat? Ne ovat usein pk-yrityksille annettavia lainoja, eli sellaisia lainoja, joissa pankit pyytävät korkeampaa spreadia kompensoidakseen riskiä lainatessaan rahaa tällaisille yrityksille, pk-yrityksille. Ja jos pankkien täytyisi ensimmäisenä päivänä, lainapäivänä, täysin ottaa huomioon kaikki odottamattomat tappiot, niin miten tapahtuisi sitten, kun tilanne käy vähän hankalammaksi, se, että tällaisia lainoja ei annettaisi enää ollenkaan pk-yrityksille. Jos pk-yritykset eivät saa lainoitusta, niin sitten pankkien tuotot näyttäisivät paljon paremmalta kuin muuten. Eli tässä on hyvin paljon sellaisia seurauksia, joita me emme halua, joita kukaan ei halua. Ja sellaista me emme halua. Meidän mielestämme on parempi varmistaa se, että pankki ei täysin tunnista koko sitä lisäintressiä, joka sillä on korkean riskin lainojen suhteen. Eli että se ei saa valtavaa tuottoa, tai että se saa suuren voiton anteeksi siltä ajalta, jolloin tilanne on varma ja yrityksellä menee hyvin. Ja sitten kun tilanne hankaloituu, niin sitten pystytään ö, kohtaamaan tällaisia odottamattomia tappioita. Eli silloin kun tilanne on hyvä, niin silloin – koko riskimarginaalin ei pitäisi näkyä tuon lainan tuotossa. Tämä kuulostaa hirveän monimutkaiselta. Aina kun me teemme standardin, joka on taloudellisesti hyvin järkevä, niin pankit sanovat, että he, ne eivät voi operationaalistaa sitä, mutta sitten taas ne, mitkä ne voivat ottaa käyttöön, ne eivät usein ole taloudellisesti kovin järkeviä. Eli tämä kertoo aika paljon rahoitusalasta. Meidän täytyy kuitenkin elää ja, ja tehdä ähm, ja, ja hankkia kokemuksia näistä tilanteista. Kiitos. Sie haben eben gesagt, äh, dass Sie nicht... Niin te sanoitte äsken, että Baselin komitean päätökset eivät ole kaikki teidän mielenne mukaisia. Kesken yksittäisten valtioiden velkakriisin tehtiin päätökset siitä, että valtion lainoja voidaan arvioida kiellä nolla, riippumatta siitä, kenestä on kyse. Onko tämä oikein? Ehkä näin voitaisiin tehdä ehkä kymmenen vuoden siirtymäkauden jälkeen, mutta oletteko sitä mieltä, että valtioveloilla pitäisi olla tällainen etulyöntiasema, vaikka kaikki valtiot eivät sinänsä ole samassa asemassa? Asking the question is answering it, I think. Um... Tuon kysymyksen esittäminen sitten jo samalla vastauksen oikeastaan. En ole sääntelijä. Baselin komitea tekee kyllä loistotyötä, mutta tämä on kyllä suuri ongelma Vaselin järjestelmässä. Jos katsotaan Irlantia vaikka ennen kriisiä, valtion velka oli 20 prosenttia alhaisin Euroopassa tripla A-luokitus ja sitten kriisi johti siihen, että kahdessa vuodessa oltiin yli sadan prosentin. Kahdessa vuodessa siis. Ja tämä osoittaa, että mitään ihan turvallista rasiutta ei enää ole. Ei ole koskaan ollutkaan, mutta nyt se on käynyt selvästi ilmi. Jopa Saksan kaltaiset maat tai oma maani Alankomaat jotka näyttävät vielä ihan hyvinvoivilta, niin kaikki kärsivät kyllä tästä valtavasta kriisistä. Koskaan eivät tietää, mitään tapahtuu. Mikään valtion velkakirja ei ole sataprosenttisen varma. Joten nollariskipainotus ei kyllä heijastele talouden tosi asiallista tilaa kovinkaan hyvin. Anybody else want to go? Haluaako joku esittää vielä kysymyksen? Ja Seinen, niin kiitos oikein paljon. Kiitos, että jäitte tänne vähän pidemmäksi aikaa. Mielellämme tapaamme täällä pian uudestaan. Kiitos oikein paljon tästä hyvin vilkkaasta keskustelusta. Oikein mukavaa ja tästä oli suuri apu. Kiitos paljon. Um, I'm now, uh, consult- Kiitos. Ja nyt katson, mitä esityslistalla onkaan seuraavaksi. Pieni tauko. Right, so the next item. Seuraava esityslistan kohta käsitelläänkin vasta kello puoli kuusi. Paitsi jos kaikki ovat täällä ajoissa, koska edustaja Stolojanin mietintöä ei käsitellä, koska hän ei ole käytettävissämme. Mielelläni kilpailupolitiikkaa tekisin, ajaisin tässä heti, mutta kyllä Högmark ei ole täällä, eikä sofinet Netfeldt. Olemme pyrkineet saamaan heihin yhteyden, mutta valitettavasti se ei ole onnistunut. Joten Well, anyway, uh... No, pahoittelen. Pyydän teitä palaamaan tänne kello 17.30. 17.30. Meillä on noin tunti tässä taukoa. Ja sitten kilpailupolitiikkaa.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 Okay. If we're, if we're ready, we're recommencing. No niin, sitten me menemme esityslista kohtaan kuusi, joka on kilpailu, EUn kilpailupolitiikan vuosikertomus 2011 ja annankin sitten saman tien puheenvuoron Antolinille. Olepa hyvä. It's okay. Eh, <clears throat> Kiitoksia. Tässä on siis kyse tarkistuksista kilpailupolitiikan vuosikertomukseen 2011. Ja tässä kohtaa minun täytyy ne puhua hyvin lyhyesti, koska ennen kaikkea minun tehtäväni on reagoida tarkistuksiin, joita tähän on tehty. Voisin ehkä kommentoida sen verran, että tämän mietinnön rakenne. Tässä on 24 kohtaa, kolme johdanto-osakappaletta ja kuusi alaosastoa. 107 tarkistusta on esitetty ja jotkut niistä ovat minun. Niiden tarkoituksena on täydentää tätä vuosikertomusta ja yhden niistä olen esittänyt yhdessä e, e, parlamentin jäsen Garrigan kanssa. Siinä se liittyy valtion tukiin, jotka liittyvät tutkimukseen tapauksissa, joissa on todettu, että tuet eivät ole laillisia sillä hetkellä, kun päätetään, täytyykö ne saada takaisin ja sitten täytyy pohtia, onko tämä takaisinsaanti paras mahdollinen keino vai onko vaihtoehtoisia keinoja kilpailun takaamiseksi, kun ajatellaan kustannushyötysuhdetta ja työllisyyttä. Eh, eli nämä ovat niitä teemoja, joita tässä täytyy ottaa huomioon. Eli tämä voisi olla kilpailupolitiikan älykästä soveltamista. Toinen tarkistus, jonka olen itse esittänyt, liittyy niihin tapauksiin, joissa jäsenmaat silloin, kun erityisesti rahoitusmarkkinoilla on ollut vääränlaista markkinointia ja laillisuus täytyy saada uudelleen takaisin, niin silloin minun mielestäni täytyy käsitellä nimenomaan valtion tukia, koska silloin kun lainmukaisuus ö, asetetaan uudelleen, niin silloin ö, on tärkeää tämän alkuperäisen aseman takaisin saaminen, ja tämä saattaisi olla liian ankaraa, kun otetaan huomioon tämä tilanne. Siinä kaikki tarkistukset, jotka itse olen esittänyt, minä ö, pidän mietin rakenteen aika lailla komission linjoilla, ja mielelläni sitten reagoin näihin tarkistuksiin. Kiitän kaikkia tarkistusten tekijöitä heidän antamastaan panoksesta. Minun mielestäni tarkistuksia on aika paljon, mutta ehkä kuitenkaan liikaa, jotta voimme päästä yksimielisyyteen. Kiitos. Much, uh, Gunnar. Kiitoksia. Gunnar, ole hyvä. Thank you very much. Jens. Paljon kiitoksia. Kiitokset esittelijälle tästä alustuksesta. Kolme seikkaa kannattaisi ehkä ottaa seurantaamme. Ensinnäkin asia, joka mietinnössäkin otettiin esiin, josta voidaan löytää muitakin tarkistuksia, eli se, miten tärkeä on huolehtia siitä, että kilpailupolitiikka toimii tehokkaasti ja erityisesti elintarvikealalla lisää kilpailu on ratkaisevan tärkeä tavallisille kansalaisille ihan itsestäänselvistä syistä. Sama koskee muita talouden aloja totta kai. Tärkeää on se, että jatketaan tässä esittelijän linjalla ja huolehditaan seurannasta monilla aloilla. Ja näin pääsenkin toiseen seikkaani. On ratkaisevan tärkeää, että huolehditaan siitä, että voidaan – avautua jäsenvaltioissakin lisäkilpailulle. Minulla on muutama tarkistus yleishyödyllisistä palveluista. Me kaikki tiedämme, että niillä on merkittävä vaikutus kansalaisten päivittäiselämään, kansalaisten ja kotitalouksien. Ja suuri osa päivittäin käytettävistä palveluista tuotetaan näin, ja olisi nyt tärkeää erotella tässä se tuetaanko niitä, jotka tuottavat yleishyödyllisiä palveluita sinänsä vai tuetaanko, rahoitetaanko kansalaisten mahdollisuuksia käyttää näitä palveluita. Mitä tärkeämmästä palvelusta on kyse, sitä tärkeämpää on huolehtia siitä, että se on saatavilla ja että siellä on myös jonkinlaista monimuotoisuutta ja mahdollisuuksia. Veronmaksajien rajojen pitäisi helpottaa lähinnä kansalaisten elämää, eikä siis näiden palveluiden tuottajien. Monopolit tällä saralla toimivat samantyyppisesti kuin muillakin aloilla, joten olisin tyytyväinen, jos voitaisiin käydä jatkokeskustelua tästä aiheesta tässä valiokunnassa. kolmanneksi, Laidisuudesta. On tärkeää huolehtia siitä, että kaikki valtion tuki noudattaa lakeja ja määräyksiä. Mutta kaikkein tärkeintä ei ole sinänsä se, että pyritään vähentämään helpottamaan tavallaan byrokratiaa. Kyllä se on tärkeää, että meillä on selkeät kriteerit sille, koska on mahdollista tarjota valtion tukea. Ei meidän pitäisi pyrkiä siihen, että on helpompaa antaa erilaista valtion tukea, vaan olisi turvattava se, että ei vääristetä kilpailutilannetta, eikä estetä uusien kilpailijoiden – pääsyä markkinoille. Ja tämä tasapaino on tässä kaikkein tärkeintä. Meidän pitää hyvin selkeästi ymmärtää, koska valtion tuki tai julkinen tuki on mahdollista. Mutta on huolehdittava myös siitä, että sitä kautta saadaan lisäarvoa, eikä haiteta kilpailua. Se on hyvin tärkeää ja itsestäänselvistä syistä, ja se nähdään myöskin esittelijän luonnoksessa. Kiitos paljon. Uh, thank you. I'm afraid... Kiitoksia. Sofi ei valitettavasti taida olla täällä. Filippkään ei, eli Doug, ole hyvä. Vai? <clears throat> Thank you, Mrs. President. Kiitos puheenjohtaja. Tarkastelen näitä esittämien tarkistuksia hyvin yksityiskohtaisesti ja tänään haluaisin korostaa niistä esittämisten tarkistuksesta kolme ja haluaisin kertoa, miksi pidän tätä tärkeänä. Ensinnä viittaisin kappaleeseen kolme, jossa kiitetään siitä, että on pantu hyvin täytäntöön tämä erityisvaltion tukijärjestely. Olen ennenkin tätä korostanut, mutta nyt haluan taas toistaa, että nämä ovat nimenomaan väliaikaisia toimia. Jo kahdessa mietinnössä parlamentti on tämän asian ottanut esille, mutta muutosta ei ole kuitenkaan saatu aikaiseksi. Nyt haluan tämän mainita kolmannenkin kerran. Ymmärrän, että komissio työskentelee tällä hetkellä tämän asian kimpussa, mutta tästä huolimatta pitäisi kannustaa heitä edistymään tässä asiassa mahdollisimman nopeasti. Ja sitten toiseksi kilpailupolitiikan lopputavoite on se, että poistetaan kaikki esteet, jotka ovat ihmisten palveluiden pääomien vapaan liikkeen edessä. Ja tarvitsemme neutraalia toimintatapaa. Emme tarvitse sellaisia poliittisia tavoitteita, jotka eivät liity tähän ydintoimialamme. Siihen on muita tapoja. Ja sitten tähän liittyen meillä on yleishyödylliset palvelut. En voi hyväksyä näitä ehdotuksia, että tietyt palvelut suljettaisiin pois ilman minkälaisia kynnyksiä, jopa niin, että alin kynnys laitetaan liian korkealle. Tämä on riski, sillä näin moni palvelun tarjoaja ei tule tarkkailun kohteeksi. On tärkeää, että viranomaiset palveluita tarkkailuvat, jotta voidaan varmistaa, että palvelu on laadukasta ja etteivät ihmiset joudu maksamaan niistä liikaa. Toivottavasti siis yhteenvetona komissio pitäytyy ydin toimialassaan eikä nyt suuntaudu muualle kilpailupolitiikan ulkopuolelle parlamentin pitää edistää kilpailukyky täytäntöönpanoa mahdollisimman pitkälle. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Jyrgen, ole hyvä. Kiitos. Minä haluaisin ihan ensiksi sanoa, että en suinkaan ole periaatteellisesti kilpailua vastaan, kuten vasemmistolaisista usein ajatellaan, mutta olen tietysti hieman skeptisempi kuin monet muut. Olen samaa mieltä Gunnar Högmarkin kanssa siitä, että kilpailu on välttämätöntä, jotta monopoleja vastaan voidaan taistella. Sitä olen samaa mieltä, mutta en menisi yhtä pitkälle kuin Gunnar sanoen, sanomalla, että kansalaisten elämä on pelkästään parantunut yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen osalta kilpailun ansiosta. Minun mielestäni kansalaisten elämän yksinkertaistaminen on ehkä parempaa kuin se, että tuottajien välillä on tätä kilpailua. Ja ihmisiähän ne tuottajatkin ovat. Eli ehkä tässä täytyy pitää silmällä tiettyä tasapainoa. Mutta kun nyt katson näitä yleishyödyllisiä palveluja omassa maassani Saksan liitotasavallassa, tasavallassa niin en ole aina ihan varma siitä, että toimivatko ne niin valtavan hyvin. Monissa kohtaa minulla on sellainen vaikutelma, että nimenomaan yleishyödyllisissä palveluissa kilpailu on myös johtanut moniin vääristymiin ja häiriöihin. usein myös juuri maaseutualueilla on paljon vaikeuksia, koska enää ei voida sitten taata kattavaa yleishyödyllistä palvelua ja peruspalveluja. Eli siinä peruspalvelujen kohdalla mielestäni pitäisi hiukan varovaisemmin näistä puhua ja löytää jonkunlainen tasapaino toisaalta kilpailun ja toisaalta peruspalvelujen takaamisen välillä. Siellähän aina sitä kilpailua ei välttämättä voida harjoittaa tai pitää ensisijaisena. Joissakin kohdissa tämä mietintö ehkä liikaa korostaa kilpailua komission hengessä On myös aika paljon tieteellisiä näkemyksiä syntynyt siitä, että yhteistyö voi myös olla hyvin hedelmällistä, eikä sitä aina pidä uhrata kilpailulle. Kyllä tietysti jos kilpailu ei ole laisinkaan, niin sitten tilanteet saattavat koteloitua, mutta kilpailukin voi olla tuhoisaa. Täytyy olla tasapaino kilpailun ja yhteistyön tai yhteistoiminnan välillä. Ja se mielestäni tästä mietinnöstä puuttuu, se näkökulma. Toivoisin, että tässä olisi vahvempi tasapaino yhteistoiminnan ja kilpailun välillä. Me yritimme ensimmäisessä kohdassa, eh, kilpailupolitiikka kohdassa eh, esittää tarkistuksia tähän suuntaan. Ja sitten kun mennään rahoitusmarkkinoihin ja vähän tarkemmin näihin tarkistuksiin, niin siinä yritimme Liikasen eh, raporttia hieman seurata ja ihan tietoisesti viittasimme näihin alueisiin, joita ei pidä jättää pois, kun kilpailusta puhutaan. Sitten on tietysti tuo elintarvike- ja maatalouspolitiikka. Siinä mielestäni on sääli, ja me esitimmekin tästä tarkistuksen, että elintarvikekeinottelu ei ole tässä nostettu ongelmana esiin oikeastaan ollenkaan. Me olemme tästä paljon keskustelleet, mutta sitten se pitäisi myös tässä kohtaa ottaa mukaan. Ja ainakin tämä problematiikka ikään kuin tunnustaa. Yhdessä tarkistuksessa viittasimme siihen, että hintojen lasku eh, saattaa olla myös eh, kielteistä vaikutuksiltaan. Meillä on Saksan liittotasavallassa ollut tästä kielteisiäkin kokemuksia tilanteita, joissa hintapaine on käynyt liian kovaksi, sitten lähdetään säästämään eikä enää kiinnitetä huomiota laatuun, niin sitten syntyy elintarvikeskandaaleja, jotka ainakin osittain siis selittyvät tällä aspektilla. Niinpä tässäkin kohtaa tasapaino on mielestäni tärkeää, eikä mietintö ihan täysin ole mielestäni ihan täysin äh, niin tasapainoinen kuin toivoisimme. Sitten maatalouspolitiikan markkinasuuntautuneisuus tai maataloustuotantoyksiköiden markkinasuuntautuneisuus. En ole varma, voiko se nyt olla ihan ainoa periaate, jonka mukaan toimitaan. Euroopan unionin maatalouspolitiikan tehtävänä on edistää ja tuottaa elintarviketurvallisuutta. Onneksi äh, sellaisista ajoista on jo monta vuosisataa, jolloin Euroopassa on koettu nälkäkatastrofeja ja eu eritoten maatalouspolitiikka on myös vastaus elintarvikkeiden niukkuuteen. Emmekä me voi nyt esittää, että tuo kaikki on ainoastaan historiaa ja suuntautua pelkästään markkinoiden mukaan. Meidän täytyy pitää mielessä tämä poliittinen näkökulma elintarviketurvallisuuteen ja, ja miettiä, voitaisiinko ajatella myös muunlaisia tuotantomuotoja. Eli en tosiaan periaatteellisesti vastusta kilpailua, mutta mielestäni tämä mietintö on hiukan liian kilpailuorientoitunut. Täältä puuttuu näitä muita mainitsemieni aspekteja jossain määrin. Kiitoksia. Thank you very much, Eva. Kiitoksia. Eva, ole hyvä. Thank you, Madam Chair. Well, it's... Kiitos puheenjohtaja. Kymmentä välillä kuusi ja tämä on ihan tyhjä tämä meidän salimme lähestulkoon pari seikkaa Mielestäni tämä on kriisiaikana hyvin herkkä kysymys, kun keskustelemme pelättävistä työttömyysluvuista esimerkiksi. Joten ensimmäiseksi sanoisin, että kilpailun osalta meidän pitäisi hyvin tunnistaa se, että kilpailu ei toimi ikään kuin byrokratian pauloissa. Dirkian ja Gunnar mainitsivat tämän seikan. Meidän pitäisi lisätä jotain kommentteja sinne, jotka liittyvät yleisen byrokratian rajoihin. Tällaista rajojen vetäminen on välttämätöntä, että voidaan huolehtia paremmasta kilpailusta, näin sanokseni. Toinen seikka Gunnarin puheenvuoron liittyen valtion tuki ei voi tuhota kilpailua. Tärkeä asia, ymmärrän kyllä, mistä puhuitte valtion tuen osalta, mutta valtion tukea ei voida tukea tavalla, joka saattaa haitata Tervettä kilpailua, jonka mainitsin hetki sitten. jos kilpailun tuloksena on alhaisempaa työttömyyttä. Nämä ovat ne seikat, jotka haluaisin lisätä tai ottaa ne esiin. Ehkä ne voitaisiin saada sinne mietintöön. Näin mekin voisimme sitä tukea. Kiitos. Kiitoksia. Haluatko joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti kaikki itseäni lukunottamatta ovat puhuneet. Eli sitten Antolin, ole hyvä. I forgot sure, the vice sorry, chair. Sorry. He doesn't want to speak. Evelyn. Kiitos puheenjohtaja, haluaisin kiittää aivan ensiksi kaikkia tarkastusten esittäjiä puheenvuoroista ja kollegoista, jotka ovat olleet täällä paikalla ja ovat puhuneet rakentavasti. Tämä, nämä panokset, jotka täällä on saatu, ovat huomioon otettavia. Yli sadasta tarkastuksesta oli alun perin 51 asiaa, jota pitäisi käsitellä. 38 asiasta ollaan samaa mieltä. Ja sitten muiden osien osalta meillä on tarkistuksia. Ja tämä on hyvä asia, sillä esittelijän kannalta on aina hankalaa se, että asiakirja voi olla vain tietyn pituinen, siinä on tietyn määrä merkkejä. Eli hyvä, että tämä on nyt tällä lailla tehty. Ja nyt haluaisin viitata niihin kohtiin, joihin tullut eriten tarkistuksia. Ensinnäkin kriisitilanne. On selvää, että tämä on nyt erikoislaatuinen tilanne, kun annetaan apua finanssialalle. Olen samaa mieltä, mieltä Epin kanssa siitä, että tämä pitää olla väliaikaista ja tämä pitää tehdä selväksi. Ja sitten kun puhutaan valtion tuista niille pankeille, jotka niitä tarvitsevat, tähän liittyen on tullut tarkistuksia, joiden puolelta poistettaisiin tämä viittausta. Nämä pankit tarvitsevat uudelleen järjestelysuunnitelmia tätä varten, sillä muuten tästä saadaan ikään kuin etua niille pankeille, jotka eivät ole näitä tarvinneet. Eli näitä asioita on vielä säädettävä, on varmistettava, että kaikilla on samanlaiset toimintaolosuhteet. Ja se on tällainen kesäkuun euroalueen huippukokousta, niin riittäneen se, että tutkimme päätelmiä, niiden sanatarkka versiota. Ja edustaja Högmark hyvin rakentavasti täällä puhui myös yleishyödyistä palveluista. Tähän liittyy erilaisia vaatimuksia. Joissain tapauksissa taloudelliset yleishyödylliset palvelut, joihin ei kohdistu kilpailu lainsäädäntövaatimuksia, ne on erilaisia ehdotuksia, että pitäisi olla tiukempia, vähemmän tiukkoja, mutta minusta tässä tehdyt ehdotukset ovat ihan kohtuullisia. Se ajatus, että on olemassa yleishyödyllisiä tällaisia palveluita, siitä ei pidä aiheutua lisää kustannuksia. Ja on vältyttävä siltä, että annettaisiin yksille enemmän kuin toisille. Pitää välttää sellaisia tilanteita, ettei kilpailu pystyisi syntymään. Eli tällä tavoin on työskenneltävä. Sitten yleishyödylliset taloustaitoa koskevat palvelut terveysalaan ja lääkintäalaan liittyviä ehdotuksia ja vakuutusalan tehty tai palveluita koskien on tehty tarkistuksia. Tässä kaikki ryhmät ovat myös tehneet ehdotuksia, jotka liittyvät yhteisiin toimiin, mutta tällä hetkellä tällaisia lainsäädäntöaloitteita ei ole vielä esitetty. Meidän pitäisi päästä jollain tavalla yksimielisyyteen, jotta tämäkin asia etenisi ja herra Högmark aina korostaa kilpailun ja reaalitalouden yhteyttä. Tämä asia on tullut täällä esille Eppingin ja muiden puheenvuoroissa. On selvää, että kilpailupolitiikan on helpotettava sisämarkkinoiden toimintaa ja ihmisten palvelujen pääoman vapaata liikkuvuutta, mutta tässä haluttiin korostaa kilpailupolitiikan merkitystä kilpailukyvyn parantamisessa tässä globaalissa yhteydessä tai tilanteessa, kun pyritään myös 2020 tavoitteisiin. Työllisyyden osalta pitää myös noudattaa valtiontukisääntöjä ja huomioida se, että tarvitaan tiukkaa toimintaa ja on paljon paineita, jotka liittyvät nimenomaan julkiseen talouteen. Tässä pitää toimia todella kurinalaisesti, koska kaikki tämä kohdistaa paineita kansalaisiin. Minä voin yhtyä näihin ajatuksiin ja minusta on hyvä, että tehdään ehdotuksia niihin liittyen. Olisi hyvä nyt löytää jonkinlainen ratkaisu niiden osalta. Mitä tulee sitten yhteiseen maatalouspolitiikkaan, edustaja Klote täällä sanoi, että YMP ei tarkoita ainoastaan eri alojen välistä kilpailua ja sen edistämistä, perustamissopimuksessa on eri osioita, jotka koskevat yhteistä maatalouspolitiikkaa. Se, mitä tässä olemme halunneet korostaa, on, että on olemassa kilpailun vääristymiä markkinoilla. Ja tämä johtuu siitä, että ei ole oikeanlaista kilpailupolitiikkaa. Ja on tärkeää, että YMPn puitteissa tarvitaan mahdollisimman pitkälle menevää kilpailua. Ja tästä hyötyvät sitten kuluttajat, kaikkia tätä on voitava analysoida ilman, että kyseenalaistetaan muita YMPn tavoitteita. Ja näistä asioista on saatava käsiksi yksimielisyys. Ja sitten pankkien pankkiasioista puhuttaessa puhuttiin myös EKPn roolista. Minusta rahapolitiikka ei ole osa valtion tukea, vaan tässä pyritään pitämään yllä maksuvalmius kaikille toimijoille ja siksi meidän pitäisi varmistaa EKPn itsenäisyys. Ja jos ajatellaan näitä systeemiä, systeemisiä laitoksia, nämä laitokset, jotka ovat liian suuria kaatumaan, no, ne tarvitsevat takuut, jotka ovat suuremmat kuin muilla laitoksilla ja on tässä yhteydessä käsiteltävä kilpailu politiikkaan liittyviä kysymyksiä niiden yhteydessä. Jotkut sanovat, että pitäisi liikaisen raportin yhteydessä tästä asiasta keskustella. Tällaisia ehdotuksia on tehty ja olisi ehkä hyvä ottaa jonkinlainen viittaus tähänkin, mutta ei kuitenkaan voi lähteä syvälle tähän keskusteluun, joka on vasta alkuvaiheessa. Sitten täällä on työryhmässä käsitelty valtion tukia ja työryhmä ehdotti, että voisimme ottaa päätöslauselman käsiteltäväksi liittyen valtiontukien uudistamiseen. Tämä on käynnissä tänä vuonna ja kaikki valtiontukimaininnat, ne voisivat olla sitten samansuuntaisia kuin se kanta, jota ollaan muokkaamassa niihin liittyen. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että täällä on esitetty tarkistuksia, joista varmasti saadaan aikaiseksi kompromissit, kunhan joustavuutta löytyy, mutta varmasti näin voidaan yhdessä jatkaa työtä niin, että korostetaan tasapainoisesti kilpailupolitiikan tärkeyttä, jotta päästään EUn tavoitteisiin. Tarvitaan älykästä kasvua, joka on myös osallistavaa. Tässä mielessä kyvyn rooli on hyvin tärkeä. Kiitos. Thank you, Uh, Gunnar indicated... Kiitoksia, Antolin. Gunnar sanoi, että hän haluaisi vielä sanoa yhden asian ja ehkä siihen haluat Anto Lindvillä En halua pitkittää keskustelua, mutta kun meillä on näin mukava keskustelun mahdollisuus, niin varmasti tässä on kompromissin mahdollisuuksia. Olemme toki niihin valmiita. Kun puhutaan yleishyödyllisistä palveluista, meidän on tunnustettava se, että ne Kansalaiset, jotka ovat kaikkein riippuvaisempia, ovat niitä kansalaisia, jotka ansaitsevat parhaat mahdollisuudet, koska ovat riippuvaisia näistä palveluista. Enkä oikein löydä syitä sille, miksi nämä kansalaiset pitäisi jatkaa, jättää sen ulkopuolelle, että olisi valinnan mahdollisuus, mahdollisuus valita paras vaihtoehto. Aivan kuten esittelijä sanoi, tasavertaiset mahdollisuudet, mutta Mielestäni tässä yritysten tai tuottajien ei pitäisi sitä tukea saada, vaan kuluttajien, kansalaisten. Pitäisi saada mahdollisuus huolehtia siitä, että he voivat nauttia hyvästä palvelusta. Tämä luo ainoastaan tasavertaisia mahdollisuuksia, vaan myöskin dynaamista kehitystä kilpailun osalta ja myöskin tukien monimuotoisuutta ja valinnan mahdollisuutta. Me olemme nähneet tietenkin televiestinnän alalla näitä muutoksia. Hyvin harvat vastustavat tänä päivänä kilpailua, mutta ei siitä ole kovin monta vuotta, kuin monet ihmiset monilta poliittisilta tahoilta halusivat tukea vanhoja monopoleja. Olivat sitä mieltä, että näin turvataan paras palvelu. Mielestäni esittelijän esittämä kanta tässä on hyvä – siinä mielessä, että voidaan löytää yhteinen ratkaisu tähän kompromissien muodossa, niin että tasavertaiset mahdollisuudet ovat kaikilla. Kiitos. Tolin ole hyvä. Niin, kiitos. Kiitos tästä vivahteesta, jonka lisäsit tähän, kun puhutaan yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista, niin puhutaan palveluista, jotka liittyvät kansalaisten elämään hyvin voimakkaasti. Ja usein nämä palvelut eivät ole ikään kuin suorassa suhteessa markkinoihin, vaan ne ovat julkisen vastuun aluetta. Ja tärkeää on se, että vältämme sen, että on ylirahoitusta ja ylihinnoittelua näissä palveluissa ja niinpä julkisen tuen mahdollisuus on olemassa, mutta se mitä me emme voi täällä päättää on se, eh, mitkä ovat eh, läheisyys politiikan alueen kuuluvia aspekteja, mutta se meidän täytyy tehdä selväksi, että täytyy etsiä suurinta mahdollista tehokkuutta ja tässä kohdassa si kyllä pystymme vahvistamaan näiden palvelujen kilpailukykyä. Ja mielestäni herra Högmarkin huomautus ja panos on hyvinkin tasapainoinen ja yritän lähettää kompromissiehdotuksen, jossa hänen eh, huomautuksensa ja kommenttinsa otetaan huomioon, kuten myös muiden tämän valiokunnan jäsenten huomiot. Kiitoksia oikein paljon. Meillä ei vielä ole valiokunta äänestyspäivämäärää. Se voisi olla tammikuussa, mutta se riippuu siitä, mitä me sovimme oma aloitemietintöjen aikataulusta joka on taas koordinaattorien kokouksen asia. Eli meillä on aika paljon näitä oma mietintöjä, joten tekemistä kyllä riittää, mutta kuten aina minä yritän puheenjohtajakokoukselle esittää, että vuosikertomukset, jotka meidän täytyy tehdä, pitäisi olla tämän kiintiön ulkopuolella, jotta ne eivät rajoittaisi meidän aloitetyötämme tai oma-aloitemietintöjämme. Niinpä odotamme Antolinin kompromissia ja sen jälkeen sitten aikataulutamme tämän käsittelyn ja äänestyksen. Eiköhän tämä ollut tässä. Kiitoksia. Päätän kokouksen tähän. Kiitoksia kaikille.